uudet aukeavat palvelumarkkinat otetaan huomioon eikä niitä aliarvoita. Kiinnoksia tuestanne. Kiitos. Meillä on sitten kaksi päätöslauselmaesitystä. Tämän keskustelun päätteeksi kuulimme ja huomenna äänestämme tästä kello 12. Nyt seuraavaksi meillä on suullinen kysymys, joka käsittelee Norjan vietävien maataloustuotteiden tulimaksujen korotusta. Annan jälleen kerran puheenvuoron esittelijälle. Herra Moreira, olkaa hyvä. Eh, <clears throat> senhora presidente senhor komissaari eh, esta pergunta aprovada pela comissão de comércio. Kiitos rouva puhemies. Tämä kysymys on siis esitetty komissiolle. Minä johdan tätä valiokuntaa, kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Sen takia minä olen sen äänitorvenakin tässä. Christopher Bjerner on ollut laatimassa tätä myös ja vuoden tammikuun alusta eurooppalaiset viejät, jotka veivät lihaa, lampaanlihatuotteita ja laidanlihatuotteita ja juustoja ovat törmänneet erittäin korkeisiin tuontitulleihin 277 prosenttia juustoille, 429 lampaanlihatuotteille. Kysymys onkin noussut, josko komissiota on kuultu tästä aloitteista, näistä protektionistisista toimenpiteistä Norjan taholta, ja mitkä ovat seuraamukset, kun ajattelemme vientien määrää, vientien suuntaa Norjaan päin. Totta kai vientivirrat näille tuotteille voivat ehtyä. Onko komissio sitä mieltä, että Norja ei ole ehkä laudattanut kaikkia esimerkiksi etäalueen, etäalueen kuuluvia sopimuksia ja onko, sekä hyön, onko tässä hyödynnetty lisäetuksia sopimuksesta, joka tuli voimaan 2012, ja mitkä ovat ne toimenpiteet, jotka, joihin komissio aikoo ryhtyä jos Norjan viranomaiset eivät mitenkään toimi, että tämä ongelma saataisiin mahdollisimman nopeasti ratkaistuksi. Tässä oli kysymys meidän tekstimme. Me haluaisin todella tietää, mikä omin komission vastaus tähän kysymykseen. Haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä tehdä pari kommenttia ihan omasta puolestani. EUlla on sitoumus kaupalliseen avautumiseen, mutta meidän kumppanimmehän usein ryhtyvät protektionistisiin toimenpiteisiin. Meillä on maita, joiden kanssa meillä on kauppakumppanuussopimuksia ja Norja on yksi näistä. Ja, ja tämä on todellakin shokeravaa nyt tämä käytäntö. EU on Norjalle tärkein kauppakumppani. Suhteet ovat syvät ja pitkät. Meillä on kahdenvälinen sopimus vuodelta 2012, jonka mukaan pitäisi vähitellen vapauttaa maataloustuotteiden kauppa. Mutta nämä protektionistiset toimenpiteet ovat täysin päinvastaisia tälle sopimuksen hengelle. Sen takia meidän on pakko löytää tyydyttävä vastaus molemmille osapuolille ja Norja, jos se haluaa, haluaa lähteä vapauttamaan maataloustuotteiden kauppaa, sen täytyy noudattaa no, sopimusta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamenttia sen tuesta ja huolenaiheesta liittyen juuri Norjan tekemiin toimenpiteisiin. Parlamentin päätöslauselma on hyvin tervetullut ja me olemme sitä mieltä toimenpiteet, jotka Norja on tehnyt, ovat protektionismisia luonteeltaan, eivätkä sellaisen tyyppisiä toimia, joita odotettaisiin ystäviltä ja naapureilta. Ole pahollani, että Norja ei ole ottanut yhteyttä meihin ennen kuin Norjan hallitus hyväksyi nämä tullimaksut. Kun päätös tehtiin, komissio on tehnyt kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta voidaan vastustaa näitä tullikorotuksia. Ja Agri-osasto ja komission Cholos ovat vastustaneet näitä uusia tullimaksuja. Neuvotteluja Norjan kanssa käytiin teknisellä ja poliittisella tasolla ja asioittiin myöskin meidän e neuvostossa Ja, mutta Norja ei harkinnut asioita uudestaan. Komissio arvioi kuitenkin, että keski- ja pitkän aikavälin vaikutukset näille tullimaksuilla on rajallinen. Ensimmäisen viiden kuukauden tulokset vuodesta 2013 Juston vienti Norjaan on oikeastaan lisääntynyt 1,5 prosenttia – tämän lisääntyneen tulimaksun alla. Ja nyt pidemmällä aikavälillä tämä uusi maksu saattaa rajoittaa myyntiä Norjan suuntaan kyseisille tuotteille. Mutta pitääkin ottaa huomioon, että mitä tulee hortensioita, niin vienti on vuonna 2012 tipahtanut kolmesta miljoonasta yhteen miljoonaan euroon tulliluokituksen muutoksen jälkeen. Ja tämä tietenkin on artiklan 19 etäsomuksen vastaisia ja viimeisen kaksi, kahden keskisen sopimuksen artiklan 19 vastaisia, jossa pyritään siihen, että lisätään kahdenkeskistä kauppaa. Mutta kuitenkin tämä on VTOn on mukaisia. No, katso mitä voimme tehdä kahden kesken heidän kanssaan, jotta me osaamme myöskin tämän huomioon sitten muissa Norjan kanssa käytävissä suhteissa. Äh, Kiitos. Seuraavaksi edustaja Stasni, kaksi minuuttia. Well, thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Tullimaksujen asettaminen maataloustuotteiden viennille on selkeä rikkomus, sopimusrikkomus ja kahdenvälisten suhteiden rikkomus. Norjan toiminta haittaa kauppaa ja on protektionistinen. Se loukkaa yhtä perusperiaatetta Euroopan unionissa, kaupan vapauttamisen periaatetta. Norja on etan jäsen ja se on sitoutunut kunnioittamaan näitä periaatteita. Tämän lisäksi nämä rajoitukset luotiin ilman minkäänlaista komission etukäteiskuulemista. Tätä ei voida hyväksyä, sillä komissio on, anteeksi, Norja on maa, jolla on hyvin läheiset suhteet poliittisesti ja taloudellisesti Euroopan unioniin. On myöskin mahdotonta ymmärtää, että maa, joka välttyi talouskriisin negatiivisilta vaikutuksilta, haluaisi ryhtyä tällaisiin toimiin. Me vetoamme Norjan hallitukseen, jotta se vetäisi nämä toimet pois, jotta se aloittaisi viralliset neuvottelut Euroopan unionin, Euroopan komission kanssa ratkaistakseen nämä ongelmat. Henkilökohtaisesti todellakin toivon, että tällaiset tähtitieteelliset 300-400 prosentin tullitariffit ovat jotakin, mitä meidän alueellamme ei enää koskaan nähdä, eikä varsinkaan näin läheisen Norjan kaltaisen kauppakumppanin kanssa. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Ertug. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Maailman kentällä, erityisesti Dohan kierroksen puitteissa, pyritään aina siihen, että vähemmän suojeltaisiin maatalousmarkkinoilta. Ja tietenkin nyt huomaan, että tietysti maissa, jotka on huomattavia kehityseroja, ja huomattavia taloudellisia riippuvaisuutta maataloudesta, niin siellä epäillään liberalisoinnin etuja. Mutta Norja on hyvin korkeasti kehittynyt maa ja Eurooppaan verrattuna on melko pienellä maataloussektorilla varustettu. Vuoden 2011 Norjan voi-kriisi, jollain myytiin hurjaan hintaan voita pimeillä markkinoilla, niin herätti myöskin muistoja salakuljetuksen ajoilta. Ja jotenkin voidaan ymmärtää se, että Norja haluaa eh, suojella heikosti kilpailukykyistä maatalouttaan, sisämarkkinoita, mutta juuri ETA-jäsen, kuten Norja, heidän pitää löytää jotain muita keinoja tähän taas on hurja tuon tullimaksuja. Ja hyvä komission jäsen, meillä on tässä kaksi kysymystä yhteen. Olette vastanneet jo. Miten komissio on tähän mennessä toiminut? Tästä te puhuittekin jo, mutta tärkeä kysymys oikeastaan on sitten se, että meidän pitää käydä kahden keskisiin neuvotteluihin heidän kanssaan. Miten tämä voisi tapahtua ja miten voimme vaka- vakuuttaa norjalaiset kumppanimme siitä, että heidän pitää käyttää muita toimenpiteitä maataloutensa suojelmiseksi kuin tämänhetkisiä toimenpiteitä ovat tehneet. Edustaja Ashford seuraavaksi, olkaa hyvä. Uh, President, Commissioner komission jäsen, minä olin esittelijänä parlamentin maatalousvaliokunnan lausunnossa, joka käsitteli maataloustuotteiden vientiä Euroopan unionin ja Norjan välillä. Tämä Teksti otettiin mukaan kahdenväliseen sopimukseen vuonna 2012. Tässä sopimuksessa molemmat osapuolet lupasivat jatkaa artiklan 9 hengessä etäsopimuksen artiklan 9. Ja muistuttaisin, että tämä artikla sitoo molemmat osapuolet jatkuviin ponnistuksiin, jotta jatkuvaa maataloustuotteiden kaupan vapauttamista tapahtuisi vuonna 2014. Tarkoitus oli tehdä väliarviointi tulevia toimia ajatellen. Tämä, hyvä komission jäsen, oli sellainen sopimus, johon molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä. Se hyödytti tuolloin molempia osapuolia. Norjan viennistä vain 5,9 prosenttia ja heidän tuonnistaan 10 prosenttia on maataloustuotteita Euroopan unionista, joten minua huole, yllättää erittäin paljon, että Norja on tarttunut tällaiseen toimeen, joka rikkoo sopimusta. Nyt kehottaisin komissiota ryhtymään toimiin ennen virallista vuoden 2014 väliarviointia. Kiitoksia. Edustaja Benson, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Tack, fru er Kiitos, rouva puhemies. Jo vuoden ajan Norjan hallitus on pyrkinyt muuttamaan näitä tuontitulleja. Eli yli kuukauden, kuuden kuukauden ja Norjan hallitus on myös kuuden kuukauden aikana Norjan hallitus on myös nostanut näitä tuontitulleja juustolle kuin myös lampaanlihatuotteille ja naudanlihatuotteille. 429 lampaanlihalle ja 344 prosenttia naudanlihatuotteille. Eihän Norja ole mikään köyhä maa se on hyvin vauras maa, sillä on budjetti hyvin ylijäämäinen ja artikla, 9, artikla 19 kohdassa 10, jossa puhutaan kahdenvälisen kaupan vapauttamisesta ensimmäinen tammikuuta 2012 lähtien lähtien. Eli ei tämä sopimus ole niinkään vanha. Siinä on sanottu, että kahden osapuolen pitää ryhtyä toimenpiteisiin, joilla voidaan taata ähm, se, että ei törmätä suurin vaikeuksiin vientirajoituksissa. Jos norjalaiset ovat toimineet niin kuin ovat toimineet, niin, niin silloin he ovat rikkoneet tätä sopimusta. Re- Norja toimii samalla tavoin muilla osa-alueilla, öljyn kanssa ja kalataloudessa. EU:ssa me olemme pettyneitä. Minä olen pettynyt Norjan hallituksen käyttäytymiseen. Jotkut periaatteet ovat vaarassa ja EUn pitäisi antaa selkeä viesti Norjalle. Emme hyväksy tämän kaltaista protektionismia. Vahva signaali sinne päin että tämä tapa toteuttaa tuontitullimaksujen perimistä, tuontitariffien perimistä on täysin kestämätöntä. Ei sitä voida hyväksyä. Ei tässä ole kysymys siinä, vaan että tämä olisi joku pitopöytä, josta voi noukkia sitä, mitä haluaa, kun on kyse kansainvälisistä kahdenvälistä kauppasopimuksista. Sen takia minä pyydän, että komissio ja EU kaiken kaikkiaan antaisi vahvan viestin Norjalle päin, mitä komissio aikoo tehdä tämän näiden Norjan protektionististen toimenpiteiden suhteen. Ei tätä voisi sietää Norjan toimesta eikä kenenkään muunkaan toimesta. Edustaja Delangen, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Nederland hebben Kiitos rouva puhemies. Meillä on Alankomaissa sanonta, joka sanoo, että ei saa antaa Älkää antako jonkun toisen vohkia juustoa lauta, leipälautaseltanne. Eli täytyy pitää kiinni omista kannanotoista ja puolustaa niitä, ja näinhän me teemme EU-na Norjaan päin. Ei Norja saa lähteä viemään meidän juustojamme näin kalliilla hinnalla. Jos kerran Norja haluaa tulla maataloustuottekauppaan kahdenvälisen sopimuksiin, niin kyllä sen täytyy noidattaa sopimuksia, eikä, eikä voida sulkea rajoja yksi, kaksi esimerkiksi Alankomaiden hortensioille goudajuusto maksaa kaksi ja puoli kertaa enemmän näillä periaatteilla. E, näillähän ovat suunnattomat seurausvaikutukset. Eihän Norja ole meille tärkeä, mutta EU on Norjalle tärkeä. Mutta hortensia viljelijälle tässä on kyllä kyse elinkeinon jatkamisesta. Jos Norja haluaa hyötyä siitä, että se pääsee EUn markkinoille, niin EUnkin pitää päästä Norjan markkinoille säällisin hinnoin. Ja, ja rouva puhemies, tämä sopimus on ollut jo voimassa jo usean kuukauden ajan. Euroopan komissio ei ainakaan ole tehnyt mitään konkreettista tähän asti. Ehkä tämä on myös väärä signaali tulevaisuutta ajatellen. Sen takia me haluamme kääntyä komission puolelle ja sanoa, että sen pitäisi harjoittaa painostusta Norjan päin, jotta saadaan käynnistettyä korkean tason neuvottelut näiden kamalien esteiden poistamiseksi. Jos Norja ei lähde yhteistyöhön, pitää ryhtyä vielä tiukempiin toimenpiteisiin, esimerkiksi valvoa Norjan tuontilohta mm, sillä, siinä mielessä, että päästäisiin tilanteen normalisoimiseen, jotta tilanne olisi normaali EUn ja sen rakkaan ystävän Norjan kanssa, mutta siitä ennen juustoa ei saa mohkia meidän leipälautaseltamme ja toivon, että me komissio tekee tähän tässä jotakin. Kiitos ja nyt annan vielä puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitokset kaikille parlamentin jäsenille, että otitte esille tämän kysymyksen keskusteltavaksi ja kiitokset vahvoista toteamuksista. Ja myöskin edustaja Hertog ja muutkin ottivat täällä esille nämä asiat. Kaupan uudelleen tarkastelu, kuten muutkin kollegat täällä on mainittu, 2013-2014 kausille, sen pitäisi johtaa uusien neuvottelun avaamiseen, jossa pyrimme uudelleen vapauttamaan kauppaa. Ja kiitokset vielä kerran teidän poliittisesta tuestanne ja huomisesta päätöslauselmasta. Voin vain kerran vakuuttaa, että mekin otamme tämän huomioon ja muilla alueilla, kun neuvottelemme Norjan kanssa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos. Minulla on yksi päätöslaumaesitys tämän keskustelun päätteeksi. Näin saamme tämän esityksen ja äänestämme tästä huomenna kello 12. Seuraava istunto jatkuu huomenna aamulla kello 8.30. Jatkuu 14 ja sitten 15.17. Teillä on esityslista parlamentin nettisivuilla nyt.